ja pelkästään taloudellisena taakkana. He ovat myös rikkaus, yhtä lailla miehet kuin naisetkin. Kiitos. Grazie, commissario. La Kiitoksia. Puhe... Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. Seuraavaksi kokoonnumme huomenna tiistaina 13. syyskuuta kello 9. Esityslista on julkaistu ja käytettävissä myös parlamentin kotisivulla kokous keskeytetään.